Mesdames et messieurs, bonjour. La séance est ouverte. Et je commence... Hyvät naiset ja herrat, istunto alkaa joitakin ilmoituksia, erityisesti eräs, joka on sydäntäni lähellä. Rova Carolyn Lucas on kirjallisesti ilmoittanut toimikautensa päättyneen täällä koska hän on brittivaaleissa menestynyt ja näin ollen artikla 7 kohdan 2 mukaisesti panemme tämän merkille, jos tällä tavalla jäsen valitaan työjärjestyksen mukaisesti kansallisen parlamenttiin, että 17. päivä tätä kuuta Rova Lukas lopettaa toimintansa täällä. Samoin alle ryhmän Rova Macmillans kotin tilanne on sama. Ja nyt siirrymme esityslistaan, jonka mukaan lähdemme keskustelemaan parlamentin talousarviosta. Aloitamme ensinnäkin herra Mankan mietinnöstä lisätalousarvio numero 1 A701582-2010. Seuraavaksi keskustelemme ennakkoarvoista tulosta ja menoista varannut vuosi 2011, jonka on mietinnön on tehnyt rouva Helga Trypel. Ensiksi puheenvuoron herran Mankalle, joka on esittelijä ja hänellä on 4 minuuttia puheaikaa. vďaka tomu Kiitoksia Sen jälkeen kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, niin hyvin monet menettelyt muuttuvat avoimemmiksi kuin aikaisemmin ja myöskin toimivaltuudet ovat selkeämpiä. Euroopan parlamentilla on hyvin paljon valtaa ja Euroopan unionilla on on toimintavaltaa sekä sisäisissä että ulkoisissa asioissa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kansalaiset monista maista saavat mahdollisuuden vaikuttaa ylikansallisiin asioihin. Koska tämä asia on hyvin laaja, meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki kansalaiset eh, saavat mahdollisuudet eh, käyttää demokraattisia välineitä. Tämä demokraattiset eh, välineet ovat sellaisia, että eh, niiden ei pidä välttämättä saada eh, varoja taakseen. Erinäisiä taloudellisia vaikutuksia Euroopan instituutioihin täällä kuitenkin on. Budjettimenettelyssä on käynyt ilmi, että liikkumavara osastossa viisi mitä tulee lisäkulujen rahoittamiseen, e, niin ne liittyvät siis Lissabonin sopimukseen. Vuoden 2010 budjetti. E, tähän liittyvä korjaava talousarvio on nyt e, käsittelyssä. Mitä tulee lisävaroihin, me olemme tehneet kaikkemme, jotta meillä on tätä liikkumavaraa, jota tarvitsemme ja jotta voimme varoja käyttää tarvittaviin tarkoituksiin. Lissabonilla on suoria e, sekä epäsuoria vaikutuksia parlamenttiin. Korjaava talousarvio on sellainen, että eräitä varoja e, nostetaan sillä tavalla, että parlamentti voi olla yhteis e, osana tässä päätöksentekomenettelyssä. Korjaava talousarvio on pienempi kuin alkuperäisessä esityksessä ja puheenjohtaja kokouksessa 4 miljoonaa euroa löytyy lisää. Tämä liittyy myöskin aikaan, koska budjetti on, siitä on päätetty vuotta, kuukautta myöhemmin kuin aikaisemmin oli tarkoitus. Hyvät kollegat, Instituutiot ja yritykset sekä maailmassa että Euroopassa ovat kaikki päättäneet korostaa kilpailukykyään. Tämä on tietenkin myöskin haaste meille, se on haaste parlamentille ja muille EU-instituutioille. Parempi tehokkuus ja säästöt ovat tarpeen, eivät pelkästään tänä vuonna, ja kaikki tämä riippuu siitä, kuinka parlamenttia johdetaan. pääosastoilla ja turvallisuusosastolla, josta sopimus tehtiin viime syksynä. Täällä voidaan vielä saada hyvin paljon säästöjä edessä olevana aikana. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitokset esittelijälle. Seuraavaksi puheenvuoro on Rova Helga Tryppelillä, joka on myöskin esittelijä neljä minuuttia. Geehrte Frau Vorsitzende. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Parlamentin budjetti 2011, tämän ensimmäinen oikea budjetti, joka koskee meidän taloamme sen jälkeen, kun Lissabon astui voimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että parlamentilla on enemmän toimivaltaa, meillä on enemmän tehtäviä, meillä on, enem- meillä on suuri vastuu, meillä on paljon enemmän lainsäädäntötehtäviä ja silloin me tarvitsemme myöskin lisää työtä tai meillä on eh, työtä tulossa. No saman aikaan on tärkeää huomata, että meillä on talous- ja finanssikriisi, meillä on euron vakauskriisi menossa. 2011 on tehtävä paljon säästöjä. Saksassa on suuria vaatimuksia myös Kreikalle esitetty ja kaikille muillekin julkisen budjetin suhteen. Siksi meidän täytyy olla hyvin vastuullisia ja miettiä sitä, kuinka me nyt tässä tilanteessa käyttäydymme parlamentin budjetin suhteen. Minä olen esittelijä vuoden 2001 budjetissa ja e, meillä on enemmistökanta, mutta minulla on oma e, vihreä kanta, niin 20 prosenttia budjetista menee hallintoon. Ja tässä oli ehdotettu e, yläranta, ylä, Eh, tässä on oma ylärajansa ehdotettu. Budjettivaliokunnassa on, ollaan sitä mieltä, että tämä ei enää voi jatkossa olla näin. Meillä on nyt uusi tilanne, meillä on lisää toimivaltaa, meillä on lisääntyviä kustannuksia ja 20 prosenttia, sitä ei pidä pitää fundamentalistisena ylä rajana. Meidän täytyy toimia kurinalaisesti ja vastuullisesti silloin, jos me tästä johonkin liikahdamme. Meillä on 20,56 ehdotettu ja erässä keskusteluissa on sovittu siitä, ainoastaan 20,32 miljoonaa lisää voisi tulla kysymykseen. Meillä on lisää henkilökohtokuluja myöskin kirjastopuolella, IT-puolella, tutkimuspuolella. Ja meidän täytyy talon sisällä tarkasti miettiä, kuinka tämä jakautuu. Ja miettiä, kuinka varat käytetään. No missä täällä on sitten ristiriitaisuuksia? liittyvät siihen, että että 2011 yksi, 1500 euroa avustajille lisää. Tämä olisi yli 13 miljoonaa euroa kokonaisuutena. Ja tämä kasvu assistenttien suhteen on otettu käsittelyyn, koska Eh, on ehdotettu, että tästä päätettäisiin myöhemmin vuoden aikana. Vihreiden kanta tähän on sellainen, että meillä on tavoitteiden suhteen vähän eriä, eriäviä näkemyksiä. Täytyy toimia vastuullisesti ja minun ryhmäni onkin sitä mieltä, meidän pitäisi tästä 1500 euron kasvus, kasvattamisesta ensi vuonna luopua. Ei pidä, mutta työjärjestystä tai henkilöstösopimusta, pitää miettiä kaikkea lentämistä, ympäristön suojelua ja muuta ja katsoa, kuinka rahat käytetään omassa talossa. Me haluamme lisää tehokkuutta, esimerkiksi 12,9 prosenttia vähemmän päästöjä kuin vuonna 2008. Sitä tarvitsemme ja myöskin 0,8 prosenttia on sähkön kulutus IT-puolella vähentynyt. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me haluamme osoittaa olevamme vastuullisia sekä talouspolitiikassa että politiikassa yleisesti. Kiitokset Rova Trypel. Seuraavaksi ryhmien puheenvuorot. Ensiksi herra Fernandes, kolme minuuttia. Kiitos, rouva puheenjohtajat, hyvät kollegat. EPP-ryhmä puoltaa läpinäkyvyyttä ja kurinalaista ja ja, ja kestävyyttä budjettipolitiikassa. Tässä mielessä me onnittelemme tehtyä työtä, onnittelemme esittelijöitä heidän tekemästään työstä, onnittelemme myös hallintoa siitä, että ovat määritelleet, mitkä ovat kiinteät ja vaihtuvat kulut, ja on laadittu myös keskipitkälle aikavälille strategia ainakin, mikä tulee kiinteistöpolitiikkaan mutta meistä vaikuttaa siltä, että näitä tekstejä voitaisiin vielä parantaa tulevaisuudessa. Haluamme muistuttaa, että mehän olemme suosittaneet kiinteistöstrategiaa pitkälle aikavälille. Mitä tulee tiukkaan säästökuuripolitiikkaan, me olemme iloisia, että siinä edistytään nollaprosenttisen budjettiin, kun on kyse siitä, että jokainen menoerä pitää perustella. Me haluamme todella, että me edet, etenemme ja että tehtäisiin myös analyysi, mitkä ovat hyödyt näistä kiinteistä ja vaihtuvista kuluista ja säästettäisiin aina siellä, missä on mahdollista. Sen takia me tuemme tätä ja me ehdotamme myöskin, että vähennettäisiin joitakin menoja joissakin otsakkeissa. Lainsäädäntötyö on, tode, on parlamentin tärkein työ, tärkein tavoite. Me kaikki tiedämme, että jos meillä ei ole lainsäädäntötyötä tai jos meillä on huono lainsäädäntötyö meneillään, niin se synnyttää korkeita turhia lisäkuluja ja viimeisimmässä instanssissa se aina sitten kaatuu kansalaisten niskaan. E, jotta me voisimme todella hoitaa kunniakkaasti Lissabonin sopimuksen meille Suomia uusia oikeuksia ja uusia toimivaltuuksia, jotta todella tekisimme kunnialla lainsäädäntötyötä, niin meille on sen myötä annettu mahdollisuus uusiin inhimillisiin resursseihin ja me vaadimme, että ne ovat todella korkealuokkaisia, korkealaatuisia. Mä haluan muistuttaa teille, että meillä on 18 uutta edustajaa joiden pitäisi päästä myös nauttimaan välttämättömistä hyvistä olosuhteista, jotta voisivat tehdä asianmukaisesti työtä. Me elämme tällä hetkellä hyvin vaativissa olosuhteissa, eurooppalaisissa olosuhteissa. Meillä on keskeinen tärkeä rooli. Me emme saa epäonnistua tehtävässämme ja sen takia meidän, meillä pitää olla käytettävissämme riittävät keinot ja välineet. Me toki tiedämme, että budjettiteemoista voidaan myös lyödä populistista puhetta ja olla hyvin demagoginen kansalaisten ja äänestäjien edessä. Meidän, me ei pidä ruveta edes viittaamaan siihen, että menot olisivat nousseet edustajien menojen edustajien takia. Meidän pitää tehdä arvokasta työtä, meidän, meidän pitää onnistua ja päästä tavoitteisimme. Se on kansalaisten etu ja kansalaisethan sitä vaativat meiltä. Meidän täytyy tehdä hienoa lainsäädäntötyötä. Kiitokset. Seuraavaksi herra Foon, kolme minuuttia. Always controversial on aina kiistanalaista, kun keskustellaan EU-budjetista ja tämän olemme nähneet keskustelussamme lisätalousarviosta ja myöskin omasta talousarviostamme vuonna 2011, mutta kuitenkin 2011 budjettivaliokunnassa oh, näyttää nyt aika selvältä vuodelta ja äh, vaikkakin äh, eroavaisuuksia oli, äh, niitä vielä on kolme jäljellä. Tämä 20 prosentin kynnys, toisaalta tämä kiinteistövaraus ja myöskin muut varaukset ja tietysti vielä yksi Kysymys, joka on ollut kesken, kiistanalainen, on ollut juuri tämä avustajakulukorvaus jäsenille. Nämä kysymykset, 1500 euroa per edustaja, ovat kiistanalaisia kysymyksiä. Näin ne olisivat aina, mutta erityisesti ne ovat kiistanalaisia nyt, kun meillä on vaikea talouskriisi päällä. Ja tämä korostuu erityisesti nyt, kun Lissabonin sopimuksen myötä saamme lisää vastuuta. Ja tietysti on sitoudu nyt myöskin laittamaan nämä summat varaukseen ja ne jäävät nyt sinne, kunnes sitten todella kaikki asiat saadaan selville. Toinen kiistanallinen kysymys, avoin olevan kysymys, on myöskin toimistokulukorvaus ja tarkoituksena oli vähentää tätä summaa 1,2 miljoonasta eurosta 200 000 ja tietysti dokumentti tositteet on myöskin annettava joka kerta, kun mitään rahavaatimuksia tehdään. Ja uskon, että tämä on varmasti sellainen periaate, jota kaikki tuemme kollegat itse tietysti päättävät, josko nämä kaksi kompromissia ovat hyväksyttävissä, hyväksyvätkö he ne vai eivät. Ja uskon, että kuitenkin meidän ryhmämme enemmistö pitää näitä kompromisseja täysin hyväksyttävinä ainakin heidän puolestaan. Yksi asia kuitenkin on vielä käynyt selväksi keskusteluissa, kun keskustella 2011 budjetista ja kysymys on siitä, että jos haluamme näitä lisää vastuuta tulevaisuudessa rahoittaa Lissabonin sopimuksen myötä, niin meidän on löydettävä myöskin ne tehokkaita säästöjä muualta. 2011 budjetissa on säästöjä ja kaiken kaikkiaan korotukset ovat tippuneet kuudesta noin 5,8 prosenttiin. Mutta uskon, että on vielä tehtävä enemmän tulevaisuudessa ja sen takia toivon, että puhemiehistö tekisi suosituksia ja ehdotuksia ei pelkästään vain kulutuksesta, kuluista, vaan myöskin siitä, kuinka voitaisiin tehdä tehokkaammin ja säästää tulevaisuudessa. Ja uskon, että meidän pitäisi lähteä muuttamaan myöskin toimintatapaamme, eikä pelkästään vain leikkaamaan kuluja. Ja tulevaisuutta ajatellen on hyvin tärkeää, että jos puhemiehistö tällaisia ehdotuksia tekee, niin on tärkeää, että siitä keskustellaan jäsenten kanssa jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Tämä antaa parlamentille mahdollisuuden todella muotoilla tämän budjetin ja myöskin muotoilla prioriteetit ja myöskin määritellä säästökohteet. Mutta meidän täytyy taata myöskin se, että vuonna 2011 budjettimme on kaikkien jäsenten hyväksyttävissä täällä parlamentissa ja että myöskin kansalaiset voivat sen hyväksyä. Kiitokset. Seuraavaksi herra Haaglund, kolme minuuttia, ja hän puhuu liberaaliryhmän nimissä. Hyvä puhemies. Tämä on todellakin ollut hyvin kiinnostava keskustelu, mitä käydään tämän vuoden ensi vuoden budjetista. Minä haluaisin aluksi kiittää erityisesti Helga Tryyppeliä siitä, että hän on valmistellut ensi vuoden budjettia sillä tavalla, että se on tasapainoisempi kuin alun perin. On kuitenkin ihan selvää, että Lissabonin sopimuksen myötä tulee uusia eh, velvoituksia ja velvoitteita ja siksi parlamentti myös tarvitsee lisää rahaa toimintaansa. Samalla kuitenkin on hyvin yllättävää, että me emme ole pystyneet osoittamaan mitään keinoja järjestää omaa toimintaamme toisella tavalla. Meillä on useita tarpeita ja tätä asiaa pitäisi vielä käsitellä. Liberaalissa me olemme hyvin kriittisesti suhtautuneet puhemiehistön ehdottamiin kulu, kulujen kasvuun. Haluaisin kuitenkin sanoa, että liberaalit eivät tule hyväksymään sitä, että tämä 1500 kuukausittainen lisäkorvaus avustajille otettaisiin eh, budjettiin. Ja emme myöskään näitä valiokuntien edustuskuluja eh, tule hyväksymään. E, tässä tulee aikamoinen taisto, koska isot ryhmät ovat sopineet keskenään. Meidän täytyy kuitenkin lähettää signaali ulospäin siitä, että me tiedämme, minkälaisia kustannuksia itse aiheutamme, emmekä oikein ymmärrä sitä, että meidän pitäisi itse saada lisää rahaa siihen, että me saisimme e, asiamme hoidettua. Ja jatkossa sitten on hyvä muistaa, että mitä E, se enemmän me palkkaamme avustajia, sitä enemmän meillä menee rahaa myöskin kiinteistöihin jatkossa. Ja tämän mukaan me tulemme sitten äänestämään jatkossakin. Kiitos. Merci, monsieur Aglund. Kiitokset. Rova Trypel, vihreiden nimissä. Puolitoista minuuttia. Ja, vielen dank. Kiitos puhemies. Täällä eh, taikasanaa, eh, täällä puhuttiin tasapainosta herra Haglundin puheenvuorossa. Minä olen sitä mieltä, että jos me keskustelemme vuodesta 2011, niin juuri se, että kuinka tasapainon me löydämme, niin se on juuri se, mihin on pyrittävä. Fernandes eh, tässä äsken puhui populismista. Ja se, mitä tässä talossa on ajateltu, niin meidän täytyy toimia hyvin vastuullisesti budjetin 2011 suhteen. Minä olen eri mieltä hänen kanssaan. Jos me haluamme päästä lopputulokseen ja kaikki se vastuu, jota me edellytämme muilta maalta, meidän täytyy itse toimia kurinalaisesti tässä maassa. Ei tämä ole mitään populismia, vaan minun mielestäni on kysymys poliittisesta vastuusta, jota Euroopan parlamentilla on ja vastuuta juuri tässä tilanteessa, kun me vaadimme Kreikalta suuria säästöjä. Ja sanon vielä kerran, kaikilla meillä pitää olla rohkeutta siihen, että kaikki se lisä, jota tarvitsemme vastuullisesti työskentelemään tässä talossa, niin siihen täytyy olla rohkeutta ja meidän täytyy myöskin vaatia kuitenkin jonkinlaisia rajoitteita itseltämme, koska meillä täytyy olla myöskin poliittisesti tärkeitä tavoitteita. Ja siksi minä vielä vetoan kaikkiin ryhmiin, että miettikää sitä signaalia, mikä tästä talosta lähtee 2011 budjetin kohdalla ulos. Kiitokset. Seuraavasti herra Bokros, äh, konservatiivit ja reformistit ryhmästä. In Romania, civil servants suffer at... Romaniassa äh, on virkamiesten palkkoja leikattu roimasti. Samoin myöskin tapahtuu Espanjassa. Palkat alenevat. Samoin Portugalissa ja Kreikassa hallitukset ponnistelevat kovasti äh, henkilöstömenoissa. Ja nyt Iso-Britanniassa uusi hallitus on jo kertonut, että tarvitaan äh, lisää säästöjä tänä vuonna. Onko kukaan täällä parlamentissa sitä mieltä nyt, että nyt Euroopan parlamentin pitäisi lähteä kuluttamaan lisää mihinkään, korottamaan kuluja lisää vaikkapa kirjastoon, tieto, ja niin poispäin, avustajakulukorvauksen ja niin poispäin. Kysymys on nyt tästä toisesta osasta tästä 1500 euroa. Mielestäni meidän pitäisi nämä molemmat osat itse asiassa poistaa ja meillä on tähän toimivaltuudet mutta nyt kun meillä on enemmän valtuuksia, niin se ei tarkoita sitä, että tarvitaan lisää kulutusta, vaan tarvitaan tehokkaampaa kulutusta ja enemmän vastuullista kulutusta. Olen samaa mieltä Robert Rypelin kanssa siitä, että että on mahdollista tehdä lisäsäästöjä. Me emme tarvitse valtavaa automäärää täällä Strasburgissa. Meillä on ihan tällaista vapaata ilmaista joukkoliikennettä käytettävissä. Minä käytän sitä. Ja bisnesluokan lipujen sijasta voimme käyttää ekonomiluokan lippuja. Itse asiassa en ole koskaan käyttänyt bisnesluokaa tullakseni tänne Budapestista. Kaiken kaikkiaan olen siis sitä mieltä, että kun nyt keskustellaan äh, tässä Kobun ja äh, puhemiestön välillä, ja tietysti tämä keskustelu on ollut hyvin, hyvin hyödyllinen, niin huomaan, että meillä on vielä lisää, huomaan, että meillä on vielä lisää mahdollisuuksia säästää. Kiitokset rova, herra Bokros. Seuraavaksi äh, edustaja Andreas, sen puolitoista minuuttia. Thank you, Madam President. Once... Kiitos äh, puhemies. Jälleen kerran minua kauhistuttaa, kun näen, miten tässä parlamentissa käsitellään budjettia samaan aikaan, kun jäsenmaissa ihmiset kamppailevat omassa kriisissään. Minä viittaan tämän talon etiikkaan. Nykyisessä tilanteessa onko nyt hyväksyttävää se, että vaadimme kontrollia muilta valtioilta ja samalla kun kasvatamme omaa hallinnollista budjettiamme tässä parlamentissa? Onko hyväksyttävää, että mennään EU-tuomioistuimeen, e, jossa käsitellään Euroopan unionin e, virkamiesten palkkoja? Onko sopivaa se, että että hyväksytään 2008 neuvoston budjettia e, sen, tämän parlamentin budjettikäsittelyn rinnalla. Varan Budjettivalvontavaliokunta on äänestänyt 2008 eh, varainkäytöstä ja valitellut avoimuuden puutetta. Parlamentti eh, äänestää neuvoston varainhoidosta tällä viikolla ja sitten eh, vähitellen hyväksytään lisäbudjetti parlamentille. Hyvät naiset ja herrat, Neuvoston vastuuvapauskysymys ja parlamentin budjetti ovat esimerkkejä siitä vastuullisuudesta, jolla me toimimme. Kiitos rouva. Ja sitten lopetamme tämän ryhmien puheenvuorot. Annan viimeksi, viimeiseksi puheenvuoron rouva Wertmanille minuutiksi. Kiitos hyvät kollegat. Lissabonin sopimus toi muutoksia Euroopan parlamentin poliittiseen asemaan. Minä olen jo kerran aikaisemmin viitannut siihen, että tämä liittyy hyvin tiiviisti meidän eh, työhömme. Tietenkin se vaikuttaa lainsäädäntötyöhön ja tietenkin parlamentti, kun asema vahvistuu, niin meillä on myöskin enemmän velvoitteita. Kriisiaikoina, joka meillä on nyt menossa, niin meidän täytyy Euroopan parlamentaarikkoina käyttää hyvin huolellisesti rahaa, joka meille on annettu käyttöön. Neuvoston ja parlamentin täytyy tehdä tiiviisti yhteistyötä ja tämän, e, tämän, tämä työ edellyttää kumppanuutta. Kiitos. Nyt siirrymme seuraaviin puhujiin ja annan puheenvuoron edustaja Kalfinille. Kaksi, minuutti, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги,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 tunnustettava, että tehtävä ei ole ollut helppo. Toisaalta meidän täytyy tietysti olla esimerkkeinä kurinalaisessa rahankäytössä, kun kysymys on veromaksajien rahoista. Toisaalta on mahdollistettava myöskin se, että parlamentti voi täyttää kaikki velvoitteensa, joita siis olemme velkaa Lissabonin sopimuksen myötä kansalaisille. On totta, että tämän uuden sopimuksen myötä instituutiollamme on paljon uusia tehtäviä ja parlamentissa äh, todella nämä miljoonat Euroopan kansalaiset saavat äänensä kuuluville ja meidän täytyy siis äh, noudattaa eurooppalaisen demokratian perinteitä ja pyrkiä parantamaan ja äh, edistämään parlamentin mainetta. Yksi kaikkein tärkeimmistä seikoista, joka on johtanut moniin keskusteluun, on se, missä määrin parlamentti ottaa huomioon nykyisen vaikean taloustilanteen Euroopassa ja näyttää esimerkkiä tehokkaassa rahankäytössä. No, tämä keskustelu tietysti osoittaa, että tähän on pyritty. Me olemme äh, äh, äh, leikkaamaan kuluja 5,5 prosentilla ja äh, olemme äh, pyrkineet äh, pääsemään hallinnollisissa kuluissa pienempään kasvuun ja näin pyrimme noudattamaan menneisyydessä tehtyjä sopimuksia vanha sopimus kuitenkin, vanhat sopimukset on kuitenkin nyt neuvoteltava uusiksi, jotta se heijastelisi todellista nykyistä tilannetta ja myöskin parlamentin toimenkuvaa. Tulevaisuudessa, jos meillä on varauksia, niin meidän täytyy ponnistella paremmin, jotta voidaan saada parlamentin työhön lisää tehokkuutta. Ei pidä niinkään keskittyä kiinteistöihin, vaan teknologiaan. Ja uskon, että meidän täytyy olla esimerkki myöskin ympäristöstandardeissa. Meidän täytyy analysoida hyvin tarkkaan kaikkien kustannusten vaikutukset ja budjettia ei saa päästä paisumaan automaattisesti. Siitähän hallinnot aina pitävät. Meidän täytyy muistaa, että kaikki mitä teemme heijastele vastuutamme. Kiitoksia. Ja sen jälkeen edustaja Alvaro, yksi minuutti, olkaa hyvä. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Erityisesti kriisiaikoina poliitikkojen pitää pystyä irrottautumaan kansallisuudesta ja tunteista ja silloin kun puhutaan rahasta. Minusta tuntuu nyt, että Lissabonin myötä eh, budjettikysymykset tulevat tässä juuri eteemme. Meidän täytyy katsoa, minkälaiseksi säännöt muuttuvat. Me emme voi tietää, miten Euroopan parlamentin työtaakka muuttuu Lissabonin myötä. Ja, ja Tähän mennessä ei puhemiehistössä eikä valiokunnassa ole näkynyt mitään eh, huomiota. Sihteeristön menojen lisääminen, se on vain symbolista. Pystymmekö me nyt eh, rakenteitamme muuttamaan, eh, tekemään tehokkaammin työtä tässä talossa? Minun mielestäni nämä asiat pitäisi ottaa huomioon ja ne tuovat meille uusia mahdollisuuksia koska ensi vuonna me sitten vasta oikeasti näemme, mitä kaikkia muutoksia Lissabon tuo. Kiitoksia edustaja Alvaro ja sen jälkeen edustaja Czarneski. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Szanowni Państwo, e, z całą pewnością ei ole epäilystäkään siitä, että Euroopan parlamentti, jolla on enemmän nyt valtuuksia, tulee olemaan tärkeämmässä roolissa, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan. Ja näin ollen tarvitaan myöskin rahoitusvälineet tämän asian hoitamiseksi. Ja tietenkään emme voi tietää käytännössä, kuinka tämä roolimme kasvaa, mutta tiedämme, että näin tulee käymään ja senpä takia odotukset, joita veronmaksajilla on, varmasti myöskin kasvavat ja senpä takia ehdotus korottaa varoja Ähm, äh, avustamisessa, avustajan, äh, avustajan luokassa ovat poliittisesti täysin perusteltuja. Me olemme tietoisia siitä asiasta, että ähm, elämme kriisiaikoja, erityisesti Kreikassa ja muuallakin Etelä-Euroopassa. ja Tämä on poliittinen ongelma, mutta Samanaikaisesti emme voi kuitenkaan äh, tehdä Euroopan parlamentista jalkapuolta sillä tavalla, että sen kuluja leikataan. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentin talousarvion pitäisi kasvaa. Kiitoksia edustaja Czarneski. Sen jälkeen edustaja Van der Stop, puolitoista minuuttia. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tämä budjetin ennakkoarvio vuodelle 2011 noin 1,7 miljardia, reilut 1, miljardia. Se tarkoittaa 600 euroa per päivä per edustaja. Se on paljon rahaa. Minäkin tässä pohdiskelen, mitä voitaisiin tehdä, jotta voitaisiin rahoittaa muuta kuin vain tämmöistä nukketeatteria meidän pitäisi todellakin lopettaa tämä komedia Luxemburgin, Brysselin ja erityisesti Strasbourgin välillä. Ja tällä tavalla me voisimme eh, palauttaa osan budjetista kansalaisten eduksia hyväksi, kansalaisten, jotka todella kärsivät eh, joka päivä nykyisissä elin- ja työolosuhteissaan. Minä olen yrittänyt selittää veronmaksajille, että sihteeristön kulut ovat nousemassa noin 1500 euroa lisää kun taas veronmaksaja tekee otsaa hiessä työtä, jotta saisi edes muutaman lantin kukkaronsa. Aina halutaan enemmän ja enemmän parlamentille ja parlamentissa. Meillä on mark- no, meillä on sopimuksia, joita so, sol, joista sovitaan suljettujen ovien takana tai käytäväkeskusteluissa ja veronmaksajat ovat aina näissä maksajina. Tämän pitäisi loppua, tämän kaiken pitäisi loppua. Jokaisen edustajan pitäisi todella kertoa, mitä hänen edustamisensa maksaa päivittäin ja tämä olisi jo suuri edistys. Minut. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Gressle, yksi minuutti. Kollegin, kollegin. Puhemies, hyvät kollegat, Van de Stopp, minä olen rahani arvoinen ja jos teillä ei ole sama näkemys, olen pahoillani. me, jos me, meidän, me emme saa luoda sellaisia työolosuhteita, joissa emme voi enää tehdä tehokkaasti työtä. Sihteeristön näkemykset ovat siinä mielessä oikeat, että jotka Siis ne, jotka haluavat tässä talossa tehdä työtä, täytyy järjestää sopivat olosuhteet. Ja jos ihmisiä ei tarvita täällä, niin parempihan se on, että heitä ei sitten ole ja verovarat eh, eh, palautuvat. Meidän täytyy toimia siten, että menneisyydestä katsomme menettelyjä ja täällä on ollut ylijäämiä. Meidän täytyy nyt tarkistaa, onko eh, syytä jatkaa samalla tavalla. Web TV, TV esimerkiksi on yksi asia, eh, mitä päätyy vielä miettiä. Ja hyvin monenlaisia uudistuksia miehistö on tehnyt eh, ja meidän täytyisi budjetin valvontavaliokunnassakin asioihin puuttua. Kiitos Rova Gressle. Sen jälkeen edustaja Van Orden, yksi minuutti. Uh, Rouva puhemies, kautta Euroopan hallitukset ja julkislaitokset joutuvat tekemään leikkauksia, mutta parlamentti elää kuitenkin satumaailmassa hienoja sanoja, puhutaan äh, leikkauksista ja tehokkuudesta, mutta 1,7 miljardia euroa 2011 tämä luku tarkoittaa yli 6, lähes 6 prosentin korotusta. Ja tätä ei voida hyväksyä. Meidän pitäisi puhua suurista säästöistä eikä korotuksista. Monilla tavoilla tämä voitaisiin toteuttaa. Aluksi meidän pitäisi äh, lopettaa äh, turha kulutus. Meidän pitäisi vaatia, että neuvosto lopettaa tämän Strasbourg-sirkuksen ja tällä tavalla tekee valtavat säästöt. 50 miljoonaa säästettäisiin joka vuosi, jos Euroopan parlamentin toimistot joka maassa suljettaisiin. Meidän täytyy myöskin virtaviivaistaa byrokratiaa. Euroopan parlamentin monet, tai 30 prosentilla on kolmessa vuodessa korotettu virkamiesten palkkausta missään muussa organisaatiossa tällä tavalla ei toimittaisi, vaan lähdettäisiin organisoimaan asioita eri tavalla ja virtaviivaistamaan. Tuntuu siltä, että me elämme aivan eri maailmassa. Meidän on nyt ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin, jotta saataisiin todellisia muutoksia, todellisia leikkauksia myöskin parlamentin talousarvioon. Kiitos. Kiitoksia edustaja Van Orden ja sen jälkeen alkaa yhden minuutin puheenvuorot jo tämän osion aloittaa edustaja Stas voorzitter collega's ik wil eh, tussenkomen. Kiitos rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä haluan palata jo esitettyisiin aiheisiin, näihin sihteeriston kuluihin, näihin lisäkuluihin. Lissabonin sopimus antaa meille lisätehtäviä, lisävelvoitteita, mutta ehkä se tarkoita sitä, että, pitää tarvitaan, että siihen tarvitaan myös lisää henkilöstöä lisätehtäviin esimerkiksi maatalousvaliokuntaan tai kansalaisvapauksien valiokuntaan. Minä en tarkoita enkä halua, että poliittisiin ryhmiin lisätään henkilöstöä. Meidän täytyy kyllä tukea niitä ihmisiä, jotka saavat näitä lisätehtäviä, mutta meidän pitää myös pitää mielessämme se, että 1500 euroa tänä vuonna, 1500 euroa ensi vuonna, sehän on ihan silkkaa hulluutta. Minä olen tehnyt työtä valiokunnissa, jossa olosuhteet olivat sellaiset, että minulla oli jo kolme avustajaa ja olen sitä mieltä, että ne kollegat, jotka ovat tehneet työtä esimerkiksi maatalousvaliokunnassa ja kansallisvapauksien valiokunnassa, voivat tehdä työtä hyvin kolmen avustajan kanssa. Ne, joiden pitää tehdä työtä, rouva Kresslerin, se on ihan silkkaa populismia. Me haluamme nyt lopettaa tämän yhden minuutin puheenvuoro-osion, jos ei kukaan myydä puheenvuoroa. Sen jälkeen annan puheenvuoron kahdelle esittelijälle. Ensiksi edustaja Mankka, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať všetkým. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat puhuneet. Ja on hyvä, että kaikki ovat samaa mieltä, että lainsäädäntötyötä on tehtävä mahdollisimman tehokkaasti. Mutta se, että miten asioita parannetaan, siitä meillä on erilaisia näkemyksiä. Ja tämän päivän keskustelu äh, kertoo siitä. Herra äh, Bokrofille sanoin, että me, sanoisin, että meillä on yksi tie edessämme, jossa säästöjä voidaan saada aikaisesti. Vuosi sitten tästä asiasta sovittiin minun. Omassa maassa olin aluehallinnossa työssä ja ensimmäinen asiahan, mihin puutuin, oli, oli tällainen ulkoisten toimien vähentäminen 15 prosentilla. Jos me haluamme kiinnittää huomiota siihen, missä meillä on varaa ja miten voimme ja varoja uudella tavalla käyttää, niin siihen tarvitaan rohkeita askelia. Silloin, silloin voidaan myös hallinnollisia kustannuksia vähentää. Me äänestämme budjetista jotka ovat ETSK ja alueiden eh, komiteoiden budjetteja. Eh, näillä instituutioilla eh, on enemmän työtä ja ne ovat saaneet lisää valtuuksia. Ja minä vetonkin siihen, että näiden kahden komitean budjetteihin suhtauduttaisiin sillä tavalla, että he saavat tarvittavat varat. Kiitos edustaja Manka ja lopet viimeiseksi edustaja Trypel kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Te olette kaikki kuulleet, minkälaista ristiriitaista keskustelua tästä budjetista 2011 on käyty. Tämä ei ole mikään yllätys. Onhan kysymys säästöistä ja silloinhan tässä on myös poliittisesti symbolisia kysymyksiä. Minä haluaisin esittelijänä todeta seuraavaa. Te olette nähneet, eh, kuinka EPPstä eh, Rova Gressle puhui. Ja sitten täällä on toisia kollegoja, jotka sanovat täysin päinvastaista vaan että meidän pitäisi tarkkaan arvioida, miten tämä menojen kasvu eh, on syntynyt. Esittelijänä minä haluaisin kaikesta tästä todeta, että valiokuntamme enemmistö oli sitä mieltä, että lisärahat laitetaan varauksiin, eikä ole vielä budjettivaliokunnassa päätöstä tehty ja arviointeja on pyydetty. Eli kaikkea tätä pitää ensin tutkia. Sitten kun saamme arviot pöydällemme, niin sitten syksyllä tosissamme me käymme tähän asiaan ja sitten lokakuussa, kun on uusi budjettimenettely neuvoston kanssa alkamassa, siinä me tiedämme, kuinka tulemme toimimaan. Ja meidän täytyy määräenemmistö tässä talossa sitä ennen saada syntymään. Tässä tilanteessa tällä hetkellä on tärkeää ymmärtää, että meillä on erilaisia näkemyksiä ja meillä on sellainen määrä enemmistö kuitenkin sen takana, että kaikkia lukuja on hyvin tarkkaan vielä katsottava. Kiitoksia. Merci, madame. Kiitos, Rova Trypel. Tämän myötä päätämme yhteiskeskustelun talousarviosta. Kiitän kaikkia puheenvuoron pitäneitä. Keskustelu on nyt päättynyt, päättynyt ja